säännökset vahvistetaan. Toinen ilmoitus on seuraava. Säännön 152 kohdan 2 mukaisesti ja poliittisten ryhmien kanssa yhteisymmärrys teille on ehdotettu seuraavia muutoksia. Keskiviikon estyslistan keskustelu suullisesta kysymyksestä neuvostolle ja komissiolle koskien parlamentin päätöslauselmaa 2015 helmikuulta koskien usa senaatin mietintöä ja CIAn käyttämää kidotusta on se lykättäisiin kesäkuun ensimmäiseen istuntoon, jotta asia voidaan kunnolla äh, käsitellä, koska he joutuvat huomenna poistumaan. Onko mitään kommentteja? No. Then our agenda... Näin olemme muuttaneet tämän esityslistan tällä tavalla. Sitten äänestyksiin. Ensimmäinen mietintö, Hautalan mietintö, muista kuin EUn jäsenvaltiossa tapahtuvalta tu- tuetulta